keskeytettiin 12. toukokuuta 2011. 15. toukokuuta pidetyn istunnon pöytäkirjat ovat säätävillä, Onko niihin huomiota? En näe. Pöytäkirjat ovat hyväksytty. Istunnon alkuun lyhyitä tiedonantoja. Toivotamme tänne Tajikistanin presidentin, herra Rah- Rova Rahmonan, joka on Euroopan parlamentissa virallisella vierailulla. Missä hän on? Przed chwilą spotkałem się z panem prezydentem, omawialiśmy... Tapasin presidentin äsken ja puhuimme kahdenvälisestä suhteesta ja siitä, että Tajikistanissa täytyy ryhtyä toteuttamaan reformeja. 4. kesäkuuta on, pidettiin 22. vuosipäivää kahdessa tärkeässä tapahtumassa. Sinä päivänä 89 Kiinan kansantasolla viranomaiset eh, kukistivat verisesti Tienanmenin aukion eh, mielenosoituksen, tämän me kaikki muistamme. Mutta samana päivänä 22 vuotta sitten Puolassa pidettiin ensimmäiset Keski-Itä-Euroopan osittain vapaat vaalit, joissa voiton saivat demokraattisen opposition edustajat, jotka saivat melkein kaikki ne paikat, joista äänestettiin vapaasti. Vapaasti äänestettävistä paikoista opposition edustajat saivat kaikki muut paitsi yhden senaatissa